Euh, Kiitos, hyvä komission jäsen, ja näin saammekin nyt loppuvietä tämän keskustelun joukkovelkakirjoista. Ja ennen kuin siirrymme seuraavaan kohtaan, minä olen saanut SD-ryhmältä pyynnön, että Viktor Bostinaro tulisi Henry Weberin tilalle eh, valtuuskunta, joka hoitaa suhteita Kiinaan. Vastalauseita ei ole, joten